18. toukokuuta alkaen. Ja haluaisin ilmoittaa, että kyseisen, kyseinen edustaja voi työjärjestyksen kolme kaksi mukaisesti osallistua toimintaan, mutta ei ole äänivaltainen ennen kuin hänen jäävytönsä on todettu ja ettei hänellä ole mitään sellaisia tehtävänä hoidettavana, jotka olisivat ristiriidassa Euroopan parlamentin tehtävien hoitamisen kanssa. Arvoisat edustajat, hyvät kollegat, ennen kuin esitän muita ilmoituksia, haluaisin kiinnittää huomionne kahteen seikkaan. Olemme joutuneet todistamaan italialaiseen kouluun kohdistuneen brutaalin hyökkäyksen. Tämä koulu on nimetty Morvilio Falconen mukaan. Hän on tuomari Falconen leski. Molemmat joutuivat raukkamaisen iskun kohteeksi. Tämä kyseinen koulu. Kaksi tämän koulun oppilasta on joutunut tämän raukkamaisen iskun uhriksi. Melissa kuoli 16-vuotiaana. Toinen tyttö, Veronika, taistelee paraikaa elämästään. Ja monet muut nuoret tytöt ovat osittain vakavasti loukkaantuneet tämän pommiiskun seurauksena. Ja tässä vaiheessa emme voi kertoa mitään sen kummempaa iskun taustoista, mutta minä tiedän sen verran, hyvät edustajat, että oikeastaan jokaisessa istunnossa viimeisten kuukausien aikana olen joutunut siihen vaikeaan tilanteeseen, että joudun teille välittämään viestin lasten ja nuorten uh, murhatapauksista. Pitkän aikaa vallitsi kirjoittamaton sääntö. Jopa alhaisimmatkin rikolliset olivat hyväksyneet tämän säännön, ettei lapsia tai nuoria murhata tai tapeta. He ovat koskemattomia. Siihen raja vedettiin ja tätä sääntöä myös useimmat noudattivat. Mutta nyt on valitettavasti jouduttu toteamaan, että tämä raja on ylitetty. Fanatismi, sokaantuneisuus, ideologisista tai rikollisista tai vakaumuksellisista syistä tämä raja ylitetään, nuoria lapsia tapetaan tai heidän menehtymisensä hyväksytään iskun yhteydessä. Ja voinen sanoa ja puhua kaikkien puolesta sanoessani, että me tuomitsemme mitä jyrkin miten tällaiset teot. Tästä syystä me tuemme uhrien, eli Melissan vanhempia, perhettä ja ystäviä, ja me tuemme sydämissämme hengestään taistelevaa nuorta tyttöä Melissa ja muistamme myös heidän koulun opettajia ja kanssaopiskelijoita, jotka käyvät nyt läpi hyvin vaikeita aikoja. Mutta muistutettakoon teitä myöskin Emilia Romanian maanjäristyksestä. Italia joutui taas kärsimään vakavasta maanjäristyksestä. Emilia Romanian alue on kärsinyt suuria tuhoja Seitsemän ihmistä on menettänyt henkensä. Monet ovat vakavasti loukkaantuneet ja yli 3000 ihmistä on joutunut kodittomaksi. Heitäkin me haluamme täten tukea, mutta haluaisin myöskin sanoa Italian kansalle, että se, joka on nähnyt, miten Emilia-Romanian alueella tästä kärsimyksestä on, tämä kärsimyksen kourissa kamppailtaessa on, on tuettu, niin heitä todellakin täytyy tukea ja heille täytyy kertoa, että se tuki, jota he ovat osoittaneet kansaihmisiään kohtaan, se jos mikä on todellisen solidaarisuuden osoitus. Paljon kiitoksia, hyvät edustajat. Vielä muita ilmoituksia. Saanen ilmoittaa teille, että olen ollut kirjeitse yhteydessä neuvoston ja komissioon ilmoittaakseni niille, että EFSAn hallintoneuvostoon ollaan esittämässä seitsemää uutta edustajaa. Näin toimimme sääntöjen mukaisesti ja tämä prosessi saatetaan sääntöjen mukaisesti päätökseen. GUE NGL-ryhmä on ilmoittanut, että Helmut Scholz tulisi nimetä Mikael Gustafssonin tilalle euro